Hyvät kollegat, pyytän, pyytäisin teitä nyt istumaan paikoillenne. Voidakseni aloittaa budjettivaliokunnan kokouksen. Pyydän anteeksi teiltä kaikilta nyt tässä heti aluksi puheenjohtajana koordinaattorina, että aloitamme näin myöhässä. Koordinaattorit käyttivät vähän enemmän aikaa kuin oli tarkoitus ja minä otan kaiken syyn siitä niskoilleni. En hallinnoinut hyvin tätä koordinaattoreiden kokousta. Numero 6, qui aurait dû... kohta kuusi tulee äänestettäväksi huomenna kello 10.45. Esittelijä ei ole paikalla täällä nyt, mutta hän on paikalla huomenna aamulla. Kohta numero 13 esittelijän pyynnöstä Rouva Tryppelin puolesta, joka on toisessa valiokunnassa on pyytänyt, että tämä kohta käsiteltäisiin huomenna aamupäivän lopulla. Mitä tulee sitten kohtaan 15, jossa on uusia, uusi siirto. Äh, Ekosok on sen tehnyt ja siinä on ensimmäinen muutospyyntö, tarkistuspyyntö vuodelle 2016. Siinä muutokset esityslistaluonnokseen. Toivon, että olette perehtyneet edellisten koko, edellisen kokouksen pöytäkirjan 16.17. maaliskuuta ja jos ei kommentteja tule teidän taholta, niin voin sen hyväksyä tässä ja nyt. Koordinaattorit kokoontuivat vastikään ja tekivät seuraavia päätöksiä. Ensinnä valiokunta antaa lausuntonsa kalastussopimuksesta – EUn ja Kuksaarten hallituksen välillä. Esittelijän tulee nimeämään vihreiden ryhmä. Lausunto regi valiokunnasta European Union Solidarity Fund an Assessment. EPP-ryhmä tulee nimeämään esittelijänsä, joka on pysyvä esittelijä. Lausunto live-valiokunnasta, mikä on se chargera de ce rapport et qui désire... Tulot e Sur... Euh... valtuuskunnasta, joka menee Kreikkaan, ryhmät ovat päättäneet jäsenistään, jotka osallistuvat tähän matkaan. Ja se on 17. toukokuuta mennessä. Kaksi ryhmää, siis Kreikka, Libanon ja Jordania. Ja on, tässä on todella painotettu, kuinka äh, tämä pitäisi olla budjettipainotteinen matka, jossa puhutaan joustavuudesta ja tehokkuudesta EUn budjetissa havainnoitavissa näissä matkakohteissa ja miten niitä budjettia on käytetty pakolaisten vastaanottamiseen. Meillä on kuulemistilaisuus budjettikysymyksistä, muutto, maahanmuuttokriisistä ja pakolaisten vastaanotosta. Tämä ohjelma on hyväksytty muutamine muutoksine. nimenomaan apua budjettikysymyksiin. Ja vielä delegoidusta päätöksistä komissiolta, jossa puhutaan Bielorussin avun laajentamisesta, takeet, joita Euroopan investointipankki on jo haluaa, ennen kuin myönnämme lausunnon, me haluamme pyytää kahden kuukauden pidennystä, jotta voimme eh, todella perustella tämän delegoidun päätöksen. voisimme siitä tehdä selontekoa täysin tietoisena asiasta ottaen erityisesti huomioon meidän AFET-valiokunnan jäsentemme kommentit ja huomiot. Nämä päätökset halusin nyt tässä teille kertoa koordinaattoreilta. Nyt me tulemme kuulemaan yhteisesittelijän kertomuksen, jos puhutaan jos kohdasta neljä monivuotisen rahoituskehyksen vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu. Meillä on yhteisesitelty. Ova Isabel Toma ja Jan Olbrist. Ja haluan tässä jo onnitella tämän asiakirjan laadukkaasta tasosta, jonka he ovat saattaneet meidän tietomme ja käsimme. Kuka teistä nyt haluaa, kumpi teistä nyt haluaa aloittaa? Jan Olbricht, ole hyvä, minä annan välittömästi puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Me edustaja Tömaan kanssa teemme tämän esittelyn. Minä siis aloitan ja edustaja Toma, joka on vieressäni, jatkaa, sillä me olemme keskittyneet eri osioihin tässä mietinnössämme. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti Euroopan komissiolla on velvollisuus esittää puoliväliarviointi parlamentille viimeistään 2016 vuoden loppuun mennessä. Luonnollisesti tämän puoliväliarvioinnin tarkoituksena on osoittaa, mikä on todellinen tilanne rahoitusnäkymien suhteen, mutta ei vain niiden suhteen. Kyseessä on myöskin se, että kaikki rahoitusnäkymiin liittyvät asiat, kaikki politiikan oletko rahoittanut Euroopan unionin talousarviosta käydään läpi. Me odotamme siis, että Euroopan komissio esittelee meille tämän asiakirjan, joka osoittaa, mitä on tapahtumassa Euroopan unionin politiikkojen ja talousarvion suhteen. Tämä asiakirja on jotakin, mistä keskustelimme valiokunnassa, sitten sitä äänestetään ja tämän jälkeen parlamentti hyväksyy sen. Meillä ei ole siis perussopimuksen mukaan kovin suurta päätäntävaltaa, mutta koska me olemme sitä mieltä, että tämä kysymys on erittäin tärkeä, keskitymme siihen. Siksi olemme päättäneet valiokunnassamme aloittaa menettelyn oma-aloite mietinnön kautta. Haluaisin muistuttaa teitä myöskin siitä, että olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti todetaan, että puoliväliarvioinnin jälkeen, jos on tarpeen tai arvioidaan tarpeelliseksi toimia näin. Tiettyjä korjauksia tai uudelleenarviointeja voidaan tehdä monivuotuiseen rahoituskehykseen. Siksi me esittelijöinä ehdotamme, että keskustelemme asiasta sellaisella tavalla, joka tekee mahdolliseksi laatia rakentavan asiakirjan neliosaisen sellaisen. Ensimmäinen osa keskittyy oikeudelliseen puitteistoon, mitä, siihen mitä tämä puoliväliarviointi ja uudelleenarviointi tarkoittavat. Uudelleenarviointi luonnollisesti keskittyy monivuotoisen rahoituskehyksen puoliväliin arviointiin. Eli ensimmäinen osa tässä katsauksessa on varsinainen katsaus ja toinen on se arvio, mitä asioita tulisi kehyksessä muuttaa ja kolmas osio vuoden 2020 jälkeisen ajan arviointi. Haluaisin molempien esittelijöiden puolesta todeta, että me emme ole dogmaattisia ja toteamme, että me haluamme puoliväliarvion ja uudelleenarvion aivan alusta lähtien, mutta budjettivaliokunnan kaikkien kokousten jälkeen ja seurantaryhmän kokousten ja eri kuulemisten jälkeen, mukaan lukien tuomi, huomisen rahoitusvälineeseen keskittyvän kuulemisen meidän johtopäätöksemme, jonka esittelemme tässä mietinnössä, on se, että on aivan täysin oikein tällainen katsaus tehdä, sillä monivuotoisen rahoituskehyksen toisella kaudella pitäisi tehdä merkittäviä muutoksia ja korjauksia talousarvioon itseensä, talousarvion rakenteeseen ja niihin mekanismeihin, jotka ovat talousarvion sisällä. Ja näiden lisäksi myöskin korjauksia pitäisi tehdä lainsäädäntöön, lainsäädännöllisiin asiakirjoihin, jotka liittyvät talousarvioon. Me olemme ehdottomasti sitä mieltä, että haluamme varmistaa, tämän emme voi enää odotella. Meidän tulisi toimia näin melkoisen nopeasti, sillä meillä on vielä nelisen vuotta edessämme. Vuodet 2017, 18, 19 ja 20. Me emme voi odotella vuoteen 2021 asti. Samaan aikaan olemme havainneet, että sekä neuvosto että komissio pyrkivät keskittymään jo vuoden 2020 jälkeiseen kauteen – Mielestäni tämä on vain osa ongelmaamme. Yksi osa ongelmaa on nykyisen rahoituskehyksen muutos ja rahoituskehyksen toinen osio, ja siitä erillinen ongelma on vuoden 2020 jälkeinen kausi. Meidän pitäisi pyrkiä tässä puoliarvioinnissa niin kutsutusti ratkaisemaan kaikki sellainen, mikä ei nyt toimi. On hyvin mielenkiintoista, että kaikki puhuvat monivuotuisen rahoituskehyksen puoliväliarvioinnista, mutta kukaan ei halua kehystä muuttaa. Tarkoittaako tämä sitä, että me keskustelemme tästä puitteistosta puoliväliarviossa, mutta emme muuta mitään. Me esittelijöinä ehdotamme, että muutamme ja korjaamme tiettyjä seikkoja. Siksi haluaisinkin nyt ensimmäisen osan yhteenvetona todeta, että me esittelijöinä esitämme oma mietinnön. Tämä on Euroopan parlamentin poliittisen kannan ilmaus. Ja tämä on julkisen keskustelun aloitus. Keskustelu, joka keskittyy monivuotoisen rahoituskehykseen 2014-2020. Ja tämä on luonnollisesti meidän puoleltamme keskustelun avaus vuoden tämän vuoden heinäkuun äänestyksen jälkeen mielestämme parlamentin pitäisi toimia aktiivisesti odottelematta komission asiakirjaa. Meidän pitäisi olla hyvin tiukasti mukana koko menettelyssä. Siksi meidän ehdotuksemme on tämä. Tämä on poliittinen kantamme. Sitten vielä yksi huomio. Meillä on tiettyjä elementtejä, jotka eivät ole kovinkaan valmiita. Uskomme, että niitä erityisvaliokunnat käsittelemät tarkemmin. Meillä on hyvin lyhyt viittaus kulttuurin tai sisäpolitiikkaan, sillä me olemme sitä mieltä, että nämä asiat ovat eri valiokuntien vastuuala. Me odotamme niiden lausuntoja ja niiden tarkistuksia. Mielestämme budjettivaliokunta ei voi kaikkia valiokuntia syrjäyttää tässä työssä. Emme siis halua, että olette yllättyneitä siitä, että tiettyjä osioita tässä tekstissä ei ole vielä kovinkaan paljon kehitelty. Meillä on nyt siis nykytilanteen katsaus ja arviointi, ja pyydän, edustaja Toma käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kuten Jan Olbricht juuri äsken sanoi. Me olemme pyrkineet tekemään työtä ilman mitään ennakkokäsityksiä tai olettamuksia, vaikka meillä nyt oli hienoinen tuntuma siitä, mikä tilanne kuitenkin tulee ehkä olemaan. Pyrimme ottamaan mahdollisimman objektiivisen näkemyksen tilanteesta. Ja ihan mitä artiklassa kaksi sanotaan, me pyrimme tässä korostamaan sitä, mikä on monivuotisen rahoituskehyksen sisällä pitämä ehdotus ja nämä kaksi budjettivuotta ja yksi meneillään oleva budjettivuosi, mitä se on tarkoittanut ja mikä on, ovat suhteet näiden kahden kokonaisuuden välillä. Eli kävimme asiaa läpi asiakirja asiakirjalta ja näin me pystyimme tulemaan siihen johtopäätökseen, että meillä on huomattavan painavia budjettiongelmia, nimenomaan vakavia ongelmia, ne ovat laajua myös. Me aloitimme siitä, mitä on tapana kutsua maahanmuuttokriisiksi, pitäisi ehkä puhua maahanmuuttoilmiöstä, jota ei osattu ennakoida MKR. MRK. Tässä pitää puhua vuodesta 2015-2016, erityisesti vuodesta 2016, jolloin summat no, nousivat tuntuvasti, erityisesti kun ylitettiin katto otsakkeessa 1,5 miljardia euroa maahanmuuttajien vastaanottamiseksi. Siinä oli kyse myös turvallisuudesta, Frontexista ja niin edespäin. Me myös pystymme toteamaan sen, että oli otettu käyttöön uusi mekanismi, kiireellinen humanitaarinen mekanismi, joka aika, aikaisemmin oli varattu EUn ulkopuolisille maille, mutta nyt se otettiin käyttöön nimenomaan Kreikkaa vasten otsakkeessa neljä oli ehkä vähemmän ylimenoja kattoa ajatellen, mutta me pystymme kyllä sanomaan, että useamman kerran tässä valiokunnassa on se huomattu usean otteeseen, että kun me, kun me olemme lähteneet luomaan tämmöisen ulkopuolisen rahaston öö, ja usein nämä rahastojen varat menevät yli budjetissa ennakoidun summan, eli katto on ylitetty usean otteeseen. Eli Eli tässä on uusi, taas jälleen kerran todettu se, että EU-budjetti budjetin rahkeet eivät riitä. Meillä on myös investointikriisi, joka ei EMRK on puitteissa antanut aihetta erityistoimenpiteisiin, mutta vuoden 2014 vaalien ja uuden komission jälkeen tilanne oli sen kaltainen, että oli tehty päätöksiä, jossa haluttiin tarttua tähän investointikriisiin, joka ilmentyi Junckerin ohjelmana. Ja siinäkin käytettiin EUn budjettia hyväksi ja siinä on leikattu kahdesta, kahdesta lupaavimmasta budjettista investointien kannalta. Tutkimus on yksi tärkeä, infrastruktuuri on toinen tärkeä. Jos ajattelemme liikennettä, Nämä ovat tulevaisuuden investointeja, ainakin jos ajattelemme tutkimusta. Näitä kahta budjetin kohtaa on siis supistettu, niistä on leikattu. Budjettikriisi oli siis tilanne, joka oli päällä enkä myöskään aio unohtaa sitä tosiasiaa, joka budjettivaliokunnassa on todettu useaan otteeseen maksukriisi, sellaiseksi sitä kutsutaan ainakin. Totta kai joka kerta sitä pitää suhteellistaa, ainakin se on näin sen tehnyt vuonna 2010 ja 2011, se kuitenkin vain vahvistui. Ja vaikkakin budjetin ohjelmoinnin alku on sen kaltainen, että voimme kuitenkin maksaa joitakin laskuja aika hyvin, mutta kun budjetti on ohjelmoitu ja kun ollaan loppuvaiheessa, niin silloin huomataan, että maksuja on taas kasaantunut runsain määrin, jolloin on törmätty tähän niin sanottuun maksukriisiin. Ja näin ei pitäisi olla, koska EU-ta säätelevässä sopimuksessa ei jossain määrin suvaita mitään maksuvajetta, eli budjettivajetta. Eli tässä kontekstissa, jos me lähdemme korottamaan, lisäämään menoja turvallisuudessa, pakolaisten vastaanottamisessa, investoinnissa. Ja unohdin äsken puhua siitä tosiseikasta, että vaikka nuorisoaloite mm, määrärahat oli ohjelmoitu vain kahdelle vuodelle, jolla taisteltiin nuorisotyöttömyyttä vastaan, niin niitä ei kuitenkaan laadittu vuodelle 2016-2020. Toivomme luonnollisesti, että vuonna 2016 voitaisiin uudelleen summittaa tätä ohjelmaa, sillä nuorisotyöttömyystilanne ei ole suinkaan koho, tuntuvasti kohottunut. Ja sen takia me, meidän pitää ajatella vuoden 2016 kohdalla vahvemmin nuorisotyöttömyyden vastaista taistettua, taistelua myös budjettisumin. Meillähän on, on joustoväline, meillä on varaukset, meillä on siis lukuisasti näitä joustomahdollisuuksia. Voimme käyttää marginaaleja, joita on myös käytetty öö, öö, tällä aikakaudella, joka ei ole edes, emme ole vielä edes puolivädissä MRKta meidän täytyy ajatella tulevia vuosia ja silloin voi käydä niin, että budjettin tarvitsee, budjetti joutuu tekohengitykseen, jolle ei lisäsummia löydetä. Mutta kun olemme käyneet tätä läpi otsake otsakkeelta mm, yksityiskohtaisesti 2014-2015 ja 2016 alku, ainakin vuoden 2016 ohjelmoinnin alku, niin siinä oli tuntuva ero sen suhteen, mitä oli alun perin ennakoitu ja mitkä olivat budjettia koskevat päätökset ja painopistealueet budjetissa. Nimenomaan varsinkin kun uudet painopistealueet eivät korvanneet vanhoja, koska me voimme emme voi mitenkään havaita, että olisi tullut lisää investointeja, emmekä voi havaita nuorisotyöttömyyden laskeneen. Eli siis tämä budjetissa ilmennyt ero johtaa siihen, että meidän täytyy katsoa, katsoa uudestaan artiklaa kaksi uudestaan ja tehdä tämä puolivälin arviointia vähän eri tavalla. Tilannearvio täytyy tehdä tarkemmin ja meidän täytyy ehkä vähän rajata tätä asiakirjan sivumäärää, mutta, mutta tämä kunto kuntoarviointi on jollain tapaa nyt välttämätön, budjetin kuntoarviointi on välttämätön. Meidän pitää sillä sisällyttää siihen myös vuoden 2016 alku suhteessa siihen, miten EMRKssa alun perin ajateltiin. Isabel. Kiitos Isabel Toma. Pardon? Anteeksi, emme päässeet loppuun. No, see, uh, Monsieur Albrecht, vous is, uh, Herra Albrecht, olkaa hyvä. Two parts. One will... Meillä on vielä kaksi osaa. Yksi on minulta ja toinen edustaja Tomalta. Yritämme nyt olla ylittämättä aikaa, koska tähän voitte lukea tämän asiakirjan. Jos johtopäätös on, että me tarvitsemme tarkastusta, tässä mietinnössä on tämä kolmas osio, jossa me näytämme, mitä meidän mielestämme pitäisi tarkistaa. Kiinnitämme huomiota näihin sitoumuksiin. Eli että rahaa ei voida pitää itsestään selvänä, mutta sitoumuksissa rahat liittyen EUn aloitteisiin sekä otsake 3, otsake 4 ja määrärahat niissä. Me maksamme määrärahat, mainitsemme määrärahat myös pyrimme tällä tavalla välttämään uutta maksukriisiä ja välttämätöntä tai ongelma ovat nämä, nämä katot. Osoitamme, että tämän tason maksut aiheuttavat, meidät, aiheuttavat meille ongelmia. Sitten meillä on tämä mahdoton tehtävä. Me ehdotamme, että budjetissa pidetään kaikki, joka liittyy ylijäämään. Tämä on mahdotonta sen vuoksi, että reaktio tulee olemaan vahva mutta me ehdotamme, että keskustelu avataan ja tämän ylijäämän tulisi jäädä budjettiin. Me ehdotamme myös, että vaihdetaan joustovälineen välineen käyttöä. Me ehdotamme, että tätä muutetaan, koska meillä ei ole nyt minkäännäköistä joustoa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tässä on selitetty myös mitkä välineet ja mitä me haluamme muuttaa ja kuinka me haluamme muuttaa sääntöjä. Painotamme myös yksinkertaistamista ja rahoitusvälineitä, joista puhutaan huomenna. Mutta me haluamme eh, todellista yksinkertaistamista eikä mitään symbolista, koska tähän mennessä eh, jokainen yksinkertaistaminen on johtanut eh, vielä monimutkaisempaan järjestelmään. Sama koskee varainhoitoasetusta ja CPR, että se on muutettava nyt. Parlamentin pitäisi osoittaa poliittista tahtoa ja että me olemme valmiita muuttamaan asetusta tai säätelyä ja tehdä sitä yksinkertaisempaa. Esimerkiksi kohesiopolitiikassa, onko siinä ongelma säännöissä, jos näin on, niin silloinhan meidän pitäisi se yksinkertaista ja tehdä se heti, eikä vasta 2020. Me haluaisimme puhua näistä rahoitusvälineistä, mitä niistä. Kysymys on siitä, mitä välineitä pitäisi yksinkertaista nyt heti. Eli tässä on paljon elementtejä. Katot, säännöt, yksinkertaistaminen, sekä tämä ylijäämä. Nämä kaikki tulee muuttaa nyt. Me tiedämme toki, että se on vaikeaa. Eli tämä on toisella puoliskolla monivuotista rahoituskehitystä. Ja 2020 jälkeen sitten vielä ää, tarkistus. M. Thomas. Rova Thomas. Euh, kyllä todellakin äh, me totesimme, että kaikkia ei voida ratkaista puoliväliarvioiden aikana. Meillä on jo hyvin kunnianhimoisia tavoitteita puoliväliarvioita varten, mutta tiettyjä tietyt asiat saattavat aiheuttaa pidemmän keskustelun, niitä voidaan käsitellä vain äh, tulevan uudelleenarvioinnin puitteissa. Kuitenkin tästä huolimatta totesimme, että näitä asioita täytyy käsitellä. Erityisesti me ehdotimme monia seikkoja käsittelyyn. Ensinnäkin ähm, jakson pituutta. Tämähän asetettiin vahvasti kyseenalaiseksi, kun monivuotoisesta rahoituskehityksestä neuvoteltiin. Se, että äm, ajan jakso ei osu yksiin Euroopan parlamentin vaalijakson ja komission toimijakson kanssa. Me ehdotimme kompromissia jo, jos näin voidaan sanoa, viiden vuoden keston logiikan välillä. Sehän vastaa demokraattisiin tarpeisiin ja vastaisi komission ja parlamentin mandaatin pituutta ja myöskin pitkän aikavälin näkyvyyden tarpeen välillä. Me siis 5 plus 5 pituutta ehdotimme pitkän aikavälin investointien osalta, erityisesti kohesiopolitiikassa, ehkäpä myöskin maatalouspolitiikassa. Meidän täytyy erotella ne seikat, jotka tarvitsevat enemmän pitkän aikavälin näkyvyyttä 5 plus 5 pituutta niistä ohjelmista, jotka tarvitsevat vain viiden vuoden keston. Tämän lisäksi haluamme tiettyjä asioita tuoda esiin, tiettyjä periaatteita, jotka on unohdettu talouden talousarvion teossa. Ensinnäkin talousarvion yhtenäisyys, siitä puhuttiin me eri ähm, rahastojen myötä. Meillä on tietynlaisia äh, talousarvion ulkopuolisia rahastoja, joita ei samalla tavalla parlamentti valvo kuin Euroopan unionin budjetista rahoitettavia hankkeita. Ja tämän lisäksi meillä on myöskin tasapainoperiaate äm, maksukriisin myötä. Sekin on tietyllä tavalla unohdettu. Universaalisuus myöskin on yksi periaate. Me nimittäin pelkäämme, että yhä enemmän meillä on resursseja, joita osoitetaan tiettyyn tai toiseen toimintaan, vaikka universaalisuuden periaate antaisi mahdolliseksi sopeuttaa vuotuisesti budjettia. Ja myöskin avoimuus on yksi näitä periaatteita. Nämä periaatteet, äh, niistä muistutettuamme myöskin olemme pohtineet äh, uudenlaisia joustovälineitä, sillä tiedämme myöskin, että olemassa olevat välineet eivät ole aina kaikkein parhaiten soveltuvia esimerkiksi humanitaarisen kriisin väline, jota voidaan käyttää vain Euroopan unionin ulkopuoleisissa maissa. Tässä otan esimerkiksi sen tosiasian, että meillä on hyvin paljon erilaisia takaisinmaksurajoituksia monivuotoisen rahoituskehyksen puitteissa liittyen eri joustovarojen käyttöön. Eli tässä yhteydessä myöskin ehdotamme, että arvioisimme uudelleen joustovälineet, jotta voisimme turvautua niihin helpommin. Ja tämähän muuten vastaa myöskin Euroopan komission toivetta, kun se on sanonut, että se haluaisi Turkin rahoitusvälineen Tämähän tarvitaan nimenomaan juuri siksi, että meidän eri joustovälineemme eivät olekaan kyllin joustavia. Eli tässä olivat meidän ehdotuksemme luonnollisesti. Edustaja Albright sanoi, että olemme tietoisia siitä, että puoliväliarviointi järjestetään, koska se oli tarpeen. Ja me emme tässä halua langeta mahdolliseen ansaan jossa todetaan, että meidän ei kannata nyt tehdä puolivälin arviointia, kun ensimmäinen tammikuuta 2017 äh, tehdään monivuotoisen rahoituskehyksen arviointi, enkä halua myöskään langeta sellaisen ansaan, että ryhdytään näpertelemään sellaisen monivuotoisen rahoituskauden puolivälin arvioinnin kanssa – joka ei ole toimiva. Me haluamme pitäytyä äm, monivuotisen rahoituskehyksen asetuksen artiklassa 2, ja tämän lisäksi olemme hyvin vaativaisia. Haluamme vaatia myöskin tulevan monivuotisen rahoituskehyksen uudelleen arviointia, ja päätän nyt tähän. Me olemme sitä mieltä ja hyvin tietoisia siitä, että äm, rahoitus kat- haittojen kasvattaminen, vaikka se on aivan väistämätön vaatimus, ei ole mahdollista ilman uusia varoja. Parlamentti ei voi aina vain pyytää enemmän ja enemmän jäsenmailta. Ymmärrämme tämän kyllä pohtimatta tosissaan sitä, mistä nämä varat saadaan. Päättäisin tähän. Emme nyt mene yksityiskohtiin mutta meidän täytyy palata omiin varojen kysymykseen, jota jo vuonna 2013 neuvottelutiimi käsitteli. Omat varat ovat rakenteellinen kysymys, rakenteellinen kysymys, jota ilman emme voi tehdä tämän monivuotoisen rahoituskehyksen puoliväliarviointia, emmekä myöskään toimia kunnianhimoisesti tulevan monivuotoisen rahoituskehyksen laatimisessa. Kiitoksia. Cette fois, c'est bon. No niin, nyt tämä oli hyvä tällä kertaa. Eli nyt on koittanut kiitosten aika. Haluan kiittää kumpaistakin tästä mietintöluonnoksesta, joka on aivan todella tasokas. Olette antaneet sen meille luettaviksi. Te olette olleet kunnianhimoisia tätä tekstiä laatiessanne. Ja haluan muistuttaa samalla myös, että niistä puitteista ja budjetin realiteeteista, joissa te olette joutuneet työskentelemään. Turhautuminen on tietysti aina piivaanimassa, mutta te olette kuitenkin suoriutuneet tehtävästänne varsin mallikkaasti. Kiitos vielä kerran. Nyt valiokunnan mielipiteet. Minulla on täällä puheenvuoro pyyntölista. Edustaja Fernandes, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensiksi haluan kiittää esittelijöitä heidän laadukkaasta työstä ja he kunnianhimoisista tavoitteista, mutta myös he ovat olleet hyvin realisteja, koska ovat ottaneet huomioon realiteetit ja välttämättömyydet ja velvoitteet ja ovat lähteneet hyvälle tielle ja meidän, me voimme vain olla samaa mieltä heidän kanssaan. Jos ajattelemme tätä asiaa kokonaisuutena, niin meidän täytyy todella arvioida MRKta puolivälissä. Me olemme nyt käyttäneet aika paljon joustavuutta meidän pitää ajatella, että vuonna 2016 käytettiin miljardi euroa joustovälineeseen, mutta nämä rahastot osoittavat, että tarkistukset ovat tarpeen. Meillä on erityisväline pakolaisia varten, Turkkia varten. Se on uusi väline humanitaariseen apuun EUn budjetin raamien sisällä, eli se tarkoittaa sitä, että tarkistus on välttämätön, arviointi on välttämätön. Toivottavasti komissio myöntää tämän ja neuvosto myös ja ottaa sen huomioon myös, koska jos kielletään tosiasiat, todellisuus, niin se ei ole koskaan hyväksi. No, kaiken tämän jälkeen Budjettihan on tärkeä, mutta ei voi koskaan hyväksyä budjetin lukujen alentamista periaatteessa. Euroopan aluekehitysrahasto pitää sisällyttää tähän, mutta sitten voimme eh, vähentää budjetin varoja, mutta näiden eh, lisärahastojen, ulkoisten rahastojen pitää olla sisällä budjetissa. Kyllä se voi toimia, mutta emme voi jatkaa sillä tavalla, että meillä on aina katot vastassa, koska silloin eh, rankaisemme sille muita politiikkoja ja muita hankkeita ja emme me siinä mitään ratkaise budjetillisesti. Joustavuus on keskeistä. Jos ei olisi joustavuutta, Não sei como é que teríamos lidado com estas kun monivuotinen rahoituskehys hyväksytään, niin ei sitä ei se olisi olemassakaan. Emmekä me olisi, olisi olleet tässä tilanteessa, emmekä toisaalta olisi pystyneet vastaamaan kiireellisyystilanteisiin. Ja meillä on Junckerin ohjelma myös. Tämä joustavuus on ahdollistanut ratkaisujen löytämisen EU-budjetissa ö, ongelmiimme, mutta joustavuutta pitää käyttää aivan täysimittaisesti. On tärkeää, että sanktiot esimerkiksi EUn tuomioistuimesta – ovat toiminnallisia. Ei tämä raha voi palata jäsenmaihin. Se on EUn käytettävissä olevaa rahaa. Määrä, määrärahat ja hyväksymiset eivät myöskään voi kadota, ei niissä saa hävitä. Ei, ei pitäisi lähteä peruutusten tielle, kun on hyväksytty jotakin. Ja mitä tulee sitten kestoon? Minä vähän epäilen. Mehän kaikki haluaisimme, että tämä kaikki natsaisi yhteen parlamentin viisivuotiskauden kanssa komission suunnitelmat, eli monivuotinen rahoituskehys sopisi yhteen parlamentin mandaatin kanssa. Mutta se on kyllä vaikeaa, enkä usko, että koskaan siinä onnistumme. No, tarkastellaanpa tätä toisella tapaa. Meillä on vielä puolitoista vuotta jäljellä. Tulee olemaan vaikeata noudattaa määräaikoja. Lisäksi kohesiopolitiikalla on omat säännöt N plus kolme. Tämänhän jäsenvaltiot tietävät, eli näin ollen mainitut viisi vuotta eivät koskaan sopeudu näihin sääntöihin. Työ on ollut kuitenkin hyvin mm, myönteistä, myönteisessä hengessä tehty mielestäni ja toivon, että minä haluaisin tietää, mitä komissio on tästä mieltä tarkistuksesta. Onko komissio samaa mieltä periaatteiden kanssa? Haluaisin myös tietää, miten tämä, miten tullaan esittelemään arviointi koko MRKsta ja haluaisin myös tietää, josko todella tämä on syvällisesti tehty puolivälin arviointi, joka vastaa todellisuutta. Merci. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron edustaja Mankalle. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať obidvom spravodajcom. Skutočne urobili veľký a veľmi dobrý kus práce, keď pán Fernand... Te olette olette molemmat tehneet äh, suuren, hienon työn, kuten herra Fernandeskin jo sanoi. Ehkä me olemme tässä nyt hieman äh, idealistisia, mutta jos me saamme kaikki nämä asiat äh, lävitse, niin sitten kaikki voi toimia. Ja ymmärrän hyvin herra Albrehtia siitä, että ylijäämä pitäisi jättää budjettiin. Se tulee kyllä olemaan vaikeaa, koska jokainen maahan taistelee kynsin ja hampain saadakseen joka ikisen euron takaisin tai uudelleen jaettua. Joten minä ehkä toimisin omien varojen kautta. Silloin rahoja ei tarvitse uudelleen jakaa ja silloin niiden on pakko jäädä budjettiin. Te analysoitte erittäin hyvin, mikä on Euroopan unionin tila ja tola tällä hetkellä, samoin kuin koko maailman. Ja kaikki tuntuu siltä, että kaikki kriisit ja kaikki epäsuotuisat tapahtumat ovat kaikki kasautuneet äh, samaan aikaan. Nuorisotyöttömyys, työttömyys, kaikki nämä negatiiviset asiat ovat johtaneet siihen, että meidän on käytettävä kaikki mahdolliset varat siihen, että saamme pyörät pyörimään jälleen. Ja esimerkiksi strategisten investointien rahasto ja monet muut rahastot voisivat äh, olla äh, avuksi ja johtaa kasvuun. Meidän täytyy myös taistella veronkiertoa ja veropakoa vastaan. Meidän täytyy auttaa PK-yrityksiä. Mainitsen tämän sen vuoksi, että on muitakin välineitä, jotka voivat meitä auttaa. Euroopan keskuspankki tulee tekemään kaikkeensa, että inflaatio pysyy mahdollisimman pienenä. Olen lukenut nyt lehdistä, että EKP suunnittelee jonkinnäköistä rahoitusta, joka johtaisi siihen, että rahoitetaan toimia, jotka esimerkiksi parantavat rakennusten energiatehokkuutta ja niin edelleen. Herra Draghi kielsi tämän, mutta lisäsi kuitenkin siihen sen, että he analysoivat vielä tätä ja idea olisi hyvinkin mielenkiintoinen. Joten meidän pitäisi täällä valiokunnassa miettiä sitä, millä tavalla keskuspankin rahoja voitaisiin käyttää näinä vaikeina aikoina sellaisella tavalla, että äh, saadaan ra- rahoitettua kaikkein tärkeimmät äh, strategiat. Eli tärkeissä strategioissa ei ole tarpeeksi rahaa. Me tarvitsemme rahaa myös Turkkiin ja muuhun vastaavaan. Joten pyytäisin, käyttäkäämme keskuspankilta tulevat varat siihen, että priorisoimme todellakin prioriteettejamme. Monsieur Lewandowski. Kiitos, edustaja Lewandowski. My... Kiitoksia. Minä annan nyt IFRE-valiokunnan puolesta tämän lausunnon. Olemme enemmän tai vähemmän edustajien Toma ja Olbrit kanssa samoilla linjoilla. Ja tässä samassa hengessä yhteisesittelijämme kantansa ilmaisevat ovat ehkä hiukan vähemmän optimistinen siitä, että voisimme ähm, varanhoitoasetusta näin nopeasti yksinkertaistaa ja uudistaa, sillä te varmaankin äh, edustaja Greslen kanssa tehdyn yhteistyön, joka viimeksi vei pitkän aikaa. Tämä oli suuri ilo, mutta vei paljon aikaa. Ja tämä ei ole hirvittävän rohkaisevaa tulevaisuutta ajatellen. Tietenkin jos tulevaisuutta ajatellen meidän pitäisi äm, ottaa ottaa itravaliokunnan huomiot. Ensimmäinen tässä on se, että me haluamme uudelleen arvioinnin, emmekä vain jotakin puoliväliarviointia. Ja myöskin ESIR, mielestäni tämä on täysi mahdottomuus. Me haluamme todellakin uudelleen arvioinnin monivuotoisesta rahoituskehyksestä nämä ohjelmat, kuten Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa ja Kosme Galileo ja Kypernikos, Israel kiinnostavat hyvin paljon. Ne keskittyvät äh, tulevaisuuteen. Galileo ja Copernicus eivät enää ole entisellään, mutta ne ovat tulevaisuuteen keskuttavia ohjelmia Euroopan unionin talousarviossa. Ja sitten lopuksi vielä pieni varoitus. Uudelleen arviointi, joka perustuu toimeenpano kuulostaa rationaaliselta, mutta nyt kaikki on niin myöhässä ja tämä uudelleenarviointi tulee ajoissa. On hyvin vaikea osoittaa, mitkä hankkeet ovat toimineet ja mikä toimi, mikä ei toimi monivuotoisessa rahoituskehyksessä. Meidän täytyisi olla varovaisia, kun tuomitsemme jotakin toimimattomaksi ja kun uudelleen kohdennamme varoja, sillä kaikki on nyt myöhässä. Kovinkaan paljon emme vielä näissä rahoitusnäkymissä ole päässeet eteenpäin. Kiitoksia. Edustaja Gardia Savala, olkaa hyvä. Siempre se suele empezar Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös yhtyä ylistäjien koroon ylistää yhteisesittelijöitä, koska he ovat tehneet erittäin huomattavaa työtä, hyvin tasapainotettua työtä. Toivottavasti komissio saa tämän mietinnön käsinsä ja voisi esittää sen ihan kuin komission tiedotteena, koska tässä on kyse tarkistuksesta, koska on tarkistettu poliitikkoja, siinä on ehdotuksia, siinä on tulevaisuuden ehdotuksia, ovat tehneet todella hyvin tasapainotetun työn ja ovat myös onnistuneet löytämään nämä keskeiset asiat ehdotusten sisältä, eli sitovasti pitää, ehdottomasti pitää keskustella ja toivottavasti voimme muuttaa MRKssa jotakin, mutta voi, he ovat myös avanneet avanneet keskustelun siitä, mitä pitäisi ja tuleman tapahtumaan vuonna 2020, eli joskus nämä ovat vähän vaarallisia nämä ehdotukset, kun puhutaan kestosta, mutta se on keskeistä keskustelua ajatellen, ja emme saa kuitenkaan projisoida keskustelua liikaa tulevaisuuteen, vaan pidättäytyä myös nykyisyydessä. Edustaja Fernandesin puheetkin olivat realistisia, hyvin kunnianhimoisia, mutta realistisia. Mietinnössä tulee hyvin voimakkaasti esille kiistämättä se välttämättömyys lähteä muuttamaan monivuotista rahoituskehystä ja joitakin politiikkoja, jotka liittyvät tähän itse monivuotiseen rahoituskehykseen. Ja välttämättömyys on siinä, että pitää todella hahmottaa todellisuus sellaisena, kun se meille esittäytyy. Kun edellisessä, edellisellä lainsäädäntökaudella mehän hyväksimme tämän monivuotisen rahoituskehyksen ja painotimme silloin tätä tarkistuskohtaa, koska silloin kun sitä hyväksyimme, me tiesimme, että monivuotisella rahoituskehyksellä on ongelma. Periaatteessa tässä on toki se siitä, että me tiedämme, että tulee olemaan vaikeuksia maksuissa mutta me emme myöskään pystyneet, pystyneet, pystyneet takaamaan nuorisotakuuta työttömyystyöllisyyskysymyksiä. Emme voineet ennakoida myös tätä massaa, tätä byö, pakolaisten vyöryä. Emmekä tienneet, mihin, äh, mihin kategoriaan, mihin, siso, mihin pääluokkaan sisältuu Junckerin ohjelman rahojen käyttö. Eli tässä on hyvin, hyvin paljon argumentteja, joita ei voitu ennakoida. En halua nyt tässä mennä liian pitkälle, mutta tässä on kaksi keskeistä asiaa, jotka ovat kiistämättömiä tarkistuksessa. Jousto on ensimmäinen, niistä me olemme nähneet, kuinka tärkeää on ollut se, että meillä on joustoa, mutta myös senkin takia se on myös osoittanut sen, että se on riittämätön haasteiden edessä, joita meillä on nyt tässä vuoden 2020 loppuun mennessä. Ja myös, myös yksinkertaistaminen on erittäin tärkeää. Siitä ei ole ehkä vielä paljon tarpeeksi puhuttu, mutta tuntuu, että me aina teemme asioista liian monimutkaisia. Tuntuu siltä, että on erittäin helppo monimutkaistaa, mutta kyllä me voisimme myös yksinkertaistaa. Meillä ei ole takeita nuorisotyöttömyydelle me, ehkä tämä asetus on liian monimutkainen. Meillä on myös maatalousrahasto ja sekin on monimutkaista, ei voida käyttää. Onko meillä rahoitusinstrumentteja, joita ei voida käyttää, koska ei tiedetä, mitä niitä voidaan käyttää, koska niitä hallinnoiva asetus on liian monimutkainen. Meillä olisi nyt todellakin lopulta tilaisuus lähteä yksinkertaistamaan näitä meidän sääntöjä ja normeja, joiden kanssa me työskentelemme joka päivä. Olimme. Kiitos edustaja. Thank you very much. Uh, I would... Kiitos. Minä haluaisin myös uh, onnitella esittelijöitä erittäin uh, perusteellisesta työstä. Täytyy, täytyy vain katsoa, mitä tapahtuu esimerkiksi pakolaiskriisin kanssa. Ja siitä jo näkee, että me todellakin meidän on tarkistettava MMF, koska tällainen humanitaarinen kriisi sekä EUn rajojen sisäpuolella että sen ulkopuolella meidän täytyy kyetä vastata, meidän täytyy voida vastata siihen huomattavasti paremmin kuin tähän mennessä. Olen samaa mieltä edustaja Lewandowskin kanssa meidän täytyy ehdottomasti suojella rahoja, kuten esimerkiksi Horizon 2020 ja verkkojen Eurooppa-välinettä. Ei ole järkeä ottaa investoinnit pois tai rahat pois hyväksi todetulta tulevaisuuteen Eh, investoivalta projektilta rahoja ja siirtää ne johonkin toiseen, josta ei ole minkäännäköistä tietoa, mitä sitä tulee. Sen lisäksi meidän pitää näissä voimavaroissa ensin katsoa, mitä meillä on ja millä tavalla niitä voidaan siirrellä eh, niin, että me saisimme eh, niin, että me saisimme tämän toimimaan. Koska meillähän on äh, kymmenen vuoden ohjelmissa aina tällainen tarkistus tuossa keskivaiheessa – ja kun katsotaan esimerkiksi Horizon 2020 projektia, niin meillä on seitsemän vuoden äh, ohjelma ja siinä parlamentti äh, puuttuu siihen ja se on kuitenkin hyvin vakaa. Ettei vaan päädytä tällaisiin kymmenen vuoden lukittuihin ohjelmiin ja silloin tämä vakaus katoaa sen sijaan, että voisi viiden vuoden välein tehdä tarkistuksia. Mutta kiitos tälle esittelijöille. Merci. La parole est... Kiitos edustaja Dupré seuraavaksi. Dupré, vous avez la parole. Olkaa hyvä. Euh, merci, Monsieur le Président. Euh, donc... Kiitos. Minäkin haluaisin myös yhtyä niihin, jotka ovat ylistäneet ja kehuneet kahta esittelijää. Ihan oikeasti minua ei suo, minä olin aivan otettu tästä tekstistä. Se on erittäin hyvin argumentoitu teksti, selkeä muotoiluissaan ja sanoisin, rouva Tomaa, varokaa, varokaa nyt vaan. Teillä on erittäin kunnianhimoinen tavoite ja minä olen kyllä ihan samoilla linjoilla kanssanne. Mutta ei se johdu siitä, hyvä puheenjohtaja, että tarkistus on välttämätön, jonka takia sen suorittaminen olisi helppoa. Sen takia voisin ottaa, haluaisin ottaa muutamia kohtia, joihin voisimme keskittyä enemmän Joissakin jäsenvaltioissa budjettilanne on huolestuttava ja poliittinen tilanne on vieläkin pahempi joissakin jäsenvaltioissa tai voi pahentua entisestään äh, hyvinkin lyhyen aikavälin sisällä, jos nyt tarkastelemme, mitä on tapahtumassa joissakin jäsenvaltioissa. Esittelijämme ovat hyvin selkeästi ja täsmällisesti paikantaneet ne kohdat, joihin meidän tulisi keskittyä. Minä mainitsisin niistä nyt kuusi, pakolaiskriisi, maahanmuuttokriisi, investointien matala taso ja tärkeys tukea pk-yrityksiä, nuorisotyöllisyys, sisäinen turvallisuus, maatalouden, maataloussektorin ongelmat ja vaikeudet, jotka liittyvät maksujen maksudramatiikkaan. Kyllä me voimme olla ihan ihan samaa mieltä äh, yhteisesittelijöiden tekemän analyysin kanssa. Me mielestäni he ovat tehneet äh, hyviä ehdotuksia, mutta minä voisin joihinkin kuitenkin tehdä hiuksen hienoja tarkistuksia. Jos ajattelemme pakolais- ja maahanmuutto- ja turvallisuuskriisiä, niin otsakkeen numero kolme katto on riittämätön, kestämätön. Se on itsestään selvää, on myös selvää, että kun tilanne on dramaattisesti pahentunut joissakin jäsenvaltioissa pakolaisten kanssa, tilanne vaatii paljon järeämpiä toimenpiteitä humanitaarisesti. Tämä on tärkeää myös, mutta miksi me emme puhu otsakkeesta nimenomaan otsakkeesta, jos puhumme, miksi me puhu otsakkeen yksi a kattojen korottamisesta, jos me haluamme todella parantaa sitoumuksiamme ja tehokkuuttamme ja tukea sitä, mikä on lupaavaa investoinneissa ja taloudellisesti koko EUn kannalta. Minusta tuntuu silloin, että otsake 1a, minä en kuullut sitä ainakaan mainittavan sen enempää, mutta ehkä en ollut tarpeeksi tarkkaavainen. Mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä. Toinen asia maksuista. Täällä puolletaan sen eteen, että meillä olisi hyvä maksujärjestelmä, mutta kyllähän me olemme monta kertaa jo tehneet, puhuneet tästä maksujärjestelmästä, on puhuttu sen luomisesta, mutta ei ole koskaan päästy kunnolla loppuun ja on sanottu, että ei ensi vuonna ole ongelmia maksujen suhteen. Ja, ja sitten tajutaan, että se lumipallo vai kasvaa kasvamistaan ja olemme joka vuosi prikulen samassa tilanteessa maksujen kanssa. Minulla on sellainen tunne, että jos me haluaisimme parantaa maksutilannetta, niin kyllä siitä ollaan olemassa määräyksiä, jossa puhutaan toimielinten toimielinten välisessä sopimuksessa vuodelta 2013. Emme me tarvitse vain kauniita puheita. Meillä on olemassa määräysten verkosto tähän, jolla voimme myös sitä säätelee toimijoiden välinen sopimus. Meidän pitää päästä myös samaa mieltä siitä, miten me määrittelemme katot erityisinstrumenteille ja miten me myös pidämme parlamentin mukana tässä kaikessa. Meidän täytyy myös ajatella sitä vahvistusta, joka ei näy ihan selkeästi tässä tekstissä, kun puhutaan joustovälineiden rahoituksen lisäämisestä. Se ihan selkeästi näyttää joka kohdassa. Voimme tehdä siitäkin ehdotuksia keskustelun muodossa. Mutta jos ajattelemme näitä neuvotteluja, kaksi asiaa on tehtävä vielä. Ensimmäinen niistä toimivaltaisten valiokunten kanssa tehdä mahdollisimman laaja kattava arviointi lisätarpeista, joita me tulemme tarvitsemaan – eri otsakkeissa nykyisen monivuotisrahoituskehyksen loppuun mennessä. Kyllähän me nyt voimme hamottaa jotain, mutta neuvottelujen alkaessa on parempi tietää, mitkä ovat mahdollisimman tarkat lisätarpeet. Sen takia äh, meillä on hyvä, äh, meidän pitää vaadita, vaatia hyvä strategia. Minkä me tulemme, mitä me tulemme vaatimaan? Haluammeko me nimenomaan korottaa kattoja vai niin kuin mm, neuvostosta kuulee paljon sanottavan, aiommeko pikemminkin työstää joustovälineitä? Eli niiden summia kasvatetaan ja joustavoitetaan niiden käyttöehtoja Eli esimerkiksi millä tavalla äh, enemmistöt voisivat olla erilaisia neuvostossa mm, suhteessa nykytilanteen. Tämä sekoitus, hyvä puheenjohtaja, nyt äh, tulevaisuuden neuvottelua ajatellen, äh, tai jos ajattelee meitä, niin meidän täytyy ajatella tätä sekoitusta, strategista optiota. Eli miten, miten meidän neuvottelukantamme olisi mahdollisimman selkeä ja vahva. Kyllä me voimme vielä tätä pohtia ja tehdä ehdotuksia, mutta minä haluan tässä lopuksi vielä sanoa, että tämä on huomattavan kovatasoinen dokumentti. Ja kun, kun on kaksi hyvää lahjakasta päätä ollut sitä laatimassa, niin työ, tulos on loistava. Monsieur Maragall. Edustaja Maragall. Merci bien, president. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. En nyt halua en aio toistaa kaikkea sitä, mitä täällä on sanottu. Minä haluan kuitenkin yhtyä kaikkiin edellä mainittuihin ylistyksiin. Ehkä voisin lisätä jotakin omasta puolestani, antaa jotakin lisäväriä tai sävyä johonkin työtä. Mietintö on hyvä, mutta en tiedä, se pitää konkretisoida. Ehkä sitä voi hitusen parantaa tai jotakin lisäsävyä. Se pitää konkretisoida se pitää konkretisoida. Ehkä voisin aloittaa ihan alusta. En ollut tässä ihan keskustelun alussa, mutta, mutta minä olen kyllä hyvin perillä tästä Emerkon keskustelusta 2013-2020 vihreät. En ollut siinä, olin mukana siinä mutta, ja vastustin sitä, ja kun jos ajattelimme argumentoinnin perustetta, niin täällä nyt ihan perustellusti vaaditaan tätä tarkistusta. Ja nämä puitteet olivat liian pienet, liian jäykät, ilman minkälaista todellista vaalien jälkeistä tarkistusta, joka olisi hyvin todenmukainen, mutta me haluaisimme myös eh, reformia omiin varoihin. Tämä on todella lähtökohta. Sen takia me emme saa sitä unohtaa. Nyt on tilanne sellainen, että voimme, voimme lähteä tekemään työtä yhdessä poliittisessa mielessä. Sitähän esittelijät tässä meille tarjoavat. Todella me tulemme tekemään tässä mielessä työtä, mutta tavoitteena, kunnianhimoisena tavoitteena pitää olla se, että olemme sopia osapuolena. Tulemme olemaan sopia osapuoli. Meillä on aika paljon tarkistuksia, jotka ovat parantavia, konkretisoivia. Ja lähtökohtanahan on tietysti tämä tietty painostus, että haluamme, saamme todellisen vaalien jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksen kaksi kysymystä tai jo yksi on kvantitatiivinen ja toinen on enemmän laadullinen. Jos lähdemme määrällisesti ajattelemaan tätä, tässä mietinnössä sanotaan ja puolustetaan tarkistuksen argumentia, eli pitäisi kasvattaa summia, mutta se ei konkretitoi sitä. Emme me ehkä uskalla määritellä kriteereitä määrällisesti luvuissa, ihan määrissä. Eli se voisi ilmaista nämä kunnianhimoiset tavoitteet. Meidän pitää siis tässä konkretisoida tar- todellisen tarkistuksen astetta. R- pelissä on myös omat rajat. Tässä pelissä on omat rajat. Meidän täytyy keskustella. Saan määrällisesti arvioida nämä määrät ihan laji, lakisääteinen 29 niin prosenttia ehkä. Siitä, se voisi olla tietysti joku älyttömyys, se voi olla hyvin kaukana todellisuudesta ja ja komissiohan on myös antanut omat, omat rajansa vuoden 2013 ehdotuksessa silloin, kun se puhui 85 miljoonasta, jotka lisättiin ensi, komission ensimmäisen alkuperäisen ehdotuksen. Tämä nyt on ehkä pienin pienin alhaisin minimi tarkistuskriteereille. Tämä oli siis määrällinen lähtökohta. Jos ajattelemme sitten laadullisesti, ensinnäkin meidän täytyy valmistautua siihen, miten tulemme ehkä saamaan ehkä myönteistä välttämätöntä painostusta kaikista valiokunnista, ITRESTA, Registä, meidän täytyy integroida ne kaikki tähän. Emme voi jättää niitä kaikkien valiokuntien omaksi asiaksi. Me voimme keskittää ne tähän valiokuntaan, se on meille tarpeellista ja terveellistä. Se on ihan legitiimiä ja silloin me voimme konkretisoida taas lisää. Mitkä ovat kriteerit? Meidän pitää olla selkeämpiä. Tällä tarkistuksella pitää saada takaisin meidän eurooppalaisen konvergenssi 2020, eli laatia ja sanoa se hyvin laadukkaasti, ei, vain, ei se ole vain retorista puhetta me haluamme sitoutua Euroopan parlamentissa budjettipolitiikkaan ja se pitäisi ilmaista mahdollisimman selkeästi Tilintarkastustuomioistuin on myös sanonut sen vuonna 2014, missä määrin EU-budjetti ei ollut riittävä eikä ehkä yhteensopia tämän strategian Eurooppa 2020 kanssa. Toisekseen toiset kriteerit, jotka vaativat konkretiaa. Meidän täytyy ihan asianmukaisesti puhua, miten me mitkä ovat meidän kansainväliset sitoumukset budjetin kanssa. Ilmastonmuutos, COP21, ei tämä ollut vain keskustelua, se kyllä me halu, ehkä myös halusimme lisämahdollisuutta konkretisoituna budjettiin. Ehkä me tarvitsemme myös, myös samantyyppisiä sopimuksia kehitysyhteistyöhön, joihin voimme sitoutua täysin rinnoin eli se ehkä 0,7 prosenttia meidän BKT, se on myös yksi tavoitteistamme. Ja sen jälkeen tulevat kriteerit, jotka ovat uusia painopisteitä. Ihan ihan kohta lopettelen puheenjohtaja. Jos me puhumme teollisuuspolitiikasta, tarvi, Eurooppa tarvitsee todellista euro, teollisuuspolitiikkaa, jota sillä ei vielä ole. Mielestäni pystymme keskustelemaan siitä nyt, onko tässä uuden rahaston tarvetta juridisin oike- oikeusperustoineen. Ja pystymme sitten myös tekemään, myöskin energiapolitiikka pitää ottaa tarkastelun alaiseksi. Meillä on COP21. Me, me, mielestäni nämä kriteerit ovat kuitenkin erittäin hyviä. Ne pitäisi sijoittaa kannattaa sijoittaa myös kohesiopolitiikkaan, jotta sieltä voidaan siirtää kriteereitä Euroopan politiikassa silloin, kun olemme sitä mieltä, että ne ovat tarpeellisia. Meidän täytyy vahvistaa kohesiopolitiikkaa, että se on yhteensopivampi näiden muiden tavoitteiden kanssa, COP21 ja Eurooppa 2020 kanssa. Ja sitten vielä yksi asia. MRK 2020 jälkeen eikä ole mitään syytä jättää sitä silleen. Tai meidän pitäisi toisaalta puhua siitä, että meidän pitäisi mukaan rajata resurssiamme. Eikä tässä ole mitään tabua. Meidän pitää avata keskustelu tästä. Toiseksi omien resurssien uudistus, se on myös sopimusten hengen mukaisesti tehtävä. Erityis täytyy vaatia, että meillä on korkean tason mietintö. E, eihän se ole ihan siitä, sitä, mitä komissio on jo ehdottanut. meidän täytyy ajatella myös muita, hiilivero esimerkiksi muita tuloja, muita omia, omien resurssien, omien varojen tuloja. Ja lopulta meidän pitäisi myös tässä päättää, mitä tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, pitää, mitä meidän pitää ottaa sinne tax rulings. Miksi? No, se on ihan selvä asia. Meidän täytyy vain sanoa se ihan avoimesti. En tajua miksi, tajua, miksi tämä pitäisi olla siellä vain vanhentuneena tekijänä. Kyllä me voisimme sanoa sen myös. No niin, nyt minä lopetan tähän. Kiitos puheenjohtaja. La parole est maintenant. Edustaja Zani, olkaa hyvä. Sì, grazie Presidente. Anch'io ringrazio i due eh, relatori perché... Kiitos. Kiitos. Haluan minä myös eh, kiittää molempia esittelijöitä asiakirja on erinomainen pohja hyvin tärkeälle keskustelulle. Olen osittain samaa mieltä siitä, mitä täällä on aiemmin sanottu. Ja mitä sitten tulee edellytyksiin, niin on eh, ehdottomasti tarkistettava monivuotista budjettikehystä. Me olemme nähneet, eh, kuinka Euroopassa. Kehitys on ollut hyvin nopeaa, uusia haasteita on eh, ilmaantunut ja sen näkee aina, että kun eh, ilmenee jokin ongelma, niin silloin eh, vain kiristetään budjettikehyksiä ja se voi olla ongelmallista. Yhtäältä se on poliittisesti vaikea. Mehän tiedämme kaikki, miten vaikeaa se on kun kansalliset budjetit ovat hyvin tiukkoja, niin silloin on hyvin vaikeaa saada eh, lisärahoitusta EUn ohjelmille. Ja sitten meillä on toki taloudellisia ongelmia. Mehän puhuimme siitä, kun Carvinio oli täällä meidän täytyy muistaa, että ne rahat, joita me käytämme, että niitä käytetään sitten oikealla tavalla. Ja jos niitä käytetään yhteisön tasolla, niin silloin me voimme saavuttaa joitain tavoitteita. Minusta meidän pitää tarkastella tätä asiakirjan valossa asiakirjan, joka vaatii tarkistusta. Meidän täytyy miettiä, onko tämä esimerkiksi paras tapa ratkaista maahanmuuttokriisi ja esimerkiksi muitakin kriisejä, kuten vaikkapa työttömyys, terrorismi. Onko EUn budjetti paras väline ratkaista nämä ongelmat? Meillä nyt on meillä on mahdollisuus nyt todellakin katsoa todellisuutta silmiin ja katsoa sitten tätä kaiken kattavaa tavoitetta eikä vain välinettä. Tänään me puhumme budjetista, mutta ehkäpä me tässä nyt jäseninä vaadimme hieman liikaa. Mietinkin tässä, onko niin, että että me tarvitsemme joustavampaa budjettia. Joustavuus on ollut kovilla tässä aina kun tulee uusia kriisejä, niitähän on syntynyt ihan tykkänään. Ehkä olisikin tehokkaampaa, että meillä olisi hieman säästäväisempi budjetti, mutta että kohtaisimme nämä kriisit paremmalla ja joustavammalla tavalla. Toinen perustavalla kysymys on maksut, joka aina liittyy budjetin laajuuteen. Meidän täytyy paneutua tähän kysymykseen ja nähdä, että tämä kuilu maksumäärärahojen ja maksusitoumusmäärärahojen välillä ei tule ratkaisemaan mitään ongelmia. Ja meidän täytyy muistaa, että me pyydämme liikaa välineeseen joka ei kuitenkaan kykene toteuttamaan tarkoitettua. Meillä on mahdollisuuksia tehdä leikkauksia budjettiin. Niitä mahdollisuuksia on paljon, useita. Meidän pitäisi nyt keskittyä muutamaan konkreettiseen ja realistiseen tavoitteeseen. Sillä tavalla me voimme huolehtia siitä, että kansalaisetkin näkevät budjetin positiivisena. Sitten lopuksi haluaisin myös ottaa esiin asia, joka pitäisi ottaa esille myös tämän asiakirjan lopuksi, jossa tavallaan asetetaan perusta seuraavalle monivuotiselle rahoituskehykselle. Minusta tässä pitäisi tavallaan liittää se siihen keskusteluun, mitä me käymme täällä valiokunnassa. Nimittäin, että euroalueella on oma valtionrahoituksellinen tehtävä ja näiden tulee tapahtua rinnakkain. Ja odotan hyvää yhteistyötä ja yritän tehdä konkreettisia ehdotuksia, jotka parantavat unionin budjettia. Merci. Monsieur Colmel. Edustaja Colmel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Täällä on sanottu jo niin paljon äh, kiittäviä, ylistäviä sanoja molemmille esittelijälle niin enpä nyt oikein löydä uusia adjektiiveja, vaan käytän sanoja, jotka on jo käytetty. Tämä on todella hienoa työtä. Olen hyvin tyytyväinen tähän luonnokseen, mutta muutama asia, jota haluaisin painottaa. Ensinnäkin tämä mietintö osoittaa hyvin selkeästi, että on tärkeää, että me katsomme ensin hieman taaksepäin sitä, mitä MFFssä on tehty ja sitten tämän äh, katsauksen jälkeen lähteä työstämään tulevaisuutta. Äh, mehän olemme kaikki todenneet, että meidän joustavuusvälineemme äh, on käytetty täysin. Ne on, se tarkoittaa sitä, että me emme ole kyenneet toteuttamaan suunnitelmiamme niin kuin olisimme halunneet. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy nyt hyvin tarkkaan miettiä, että kun syntyy uusia tehtäviä tai vanhoihin tehtäviin uusia painopisteitä, silloin me tarvitsemme joko ö, uusia varoja tai varojen uutta priorisointia. Koska ö, muuten me olemme jälleen siinä ongelmatilanteessa, että meillä on maksamattomia laskuja. Ja kun puhutaan uusista varoista ja uusista prioriteeteista, niin helpointa on aina sanoa, että no niin, uutta rahaa, lisää rahaa ja silloin kaikki on hoidettu. Mutta hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, kun katsomme mikä on tilanne tällä hetkellä Euroopassa, niin silloin se olisi erhe. Haluan kertoa esimerkin. Me tulemme muutaman viikon sisään näkemään, kuinka eh, Isossa Britanniassa äänestetään EU-jäsenyydestä. FPÖ puolestaan sai poliittisen voiton Itävallan presidenttivaalien ensimmäisellä kierroksella. Ja EU:ssa me näemme, että, että puolueet sanovat, että vähemmän EUta eh, e on parempi ja että nekin puolueet, jotka sanovat, että ei, joutu ollenkaan, niin nämä ovat nyt niitä puolueita, jotka menestyvät. Joten emme voi sanoa, että kaikki olisi hyvin, jos me vain saisimme lisää rahaa ja sitten vaadimme tätä rahaa jäsenvaltiolta. Ja silloin tämä merkitsee uusia velkoja tai sitten sitä, että jäsenvaltiot keräävät lisää veroja kansalaisiltaan ja tämä menee sitten pieleen. Eli tällaista ei pitäisi päättää, vaan meidän pitäisi realistisesti asettaa painopisteemme. Ja siksi ei lisätuloja, ei lisävaroja, eikä mitään uusia omiakaan varoja, koska ei se EUta vahvista ja yhdistä, vaan päinvastoin jakaa. On paljon muitakin asioita tässä, jotka mielestäni ovat erittäin hyviä. Esimerkiksi se, että mietitään tällaista viisivuotista rahoituskehystä, ja lopuksi minusta meidän pitää hyvin varhaisessa vaiheessa saada aikaan yleinen keskustelu asiasta neuvoston kanssa. Kiitos, Rova Gressler. Dank. Mir gefällt der Bericht auch sehr gut. Abgesehen davon... Kiitos. Tämä mietintö miellyttää minua. Siinä on lueteltu suurin piirtein kaikki asiat, jotka me jo tiedämme ja joiden suhteen meillä on ongelma. Eli meidän, me emme voi vain vaatia rahaa jäsenvaltioilta. Meidän täytyy panostaa kaikkein tärkeimpiin asioihin vain. Tässä, tähän on kerätty kaikki ne asiat, jotka me mielellämme haluaisimme. Se on ihan hienoa, voidaan näinkin tehdä, mutta me tiedämme, että ei se meitä eteenpäin vie. Ainakin me, jotka olemme täällä kauan olleet, tiedämme sen. Joten se, mistä raha voisi tulla rakennerahastoista, rahastoista, niin ne jäsenvaltiot, joilla on, jotka käyttävät paljon rakennerahastoja, niiden täytyy olla joustavampia, koska vain sieltä tulee rahaa tai voi tulla rahaa. Koska jos me haluamme uutta rahaa, niin tästä tulee noidan kehä. Sitä rahaa pitää pyörittää. Ja tämä täytyy nyt lopettaa, koska muuten meillä on näitä keskusteluita jatkossakin vaikka kuinka paljon. Bien. Hyvä. Useat puhujat ovat suoraan tai epäsuoraan esittäneet kysymyksiä. Anteeksi, minä unohdin. Puheenjohtaja, minäkin haluaisin omalta osaltani kiittää tätä yhteistyötä, joka on hyvin realistista ja haluaisin todeta, että monivuotoisen rahoituskehyksen puoliväliarviointi on poliittinen välttämättömyys, ellemme sitä tee. Äänestäjät eh, tulevaisuudessa äänestävät vielä vähemmän tulevissa vaaleissa. On totta, että ihmisten täytyy voida todeta Euroopan unionin toiminnan vaikuttavan heidän jokapäiväiseen elämäänsä, jokaisen kansalaisen elämään. Ihmisethän haluavat nyt lähteä Euroopasta, koska he eivät näe, millä tavalla Euroopan unioni heidän jokapäiväistä elämäänsä parantaa. Tämä aiheuttaa Brexitin kaltaisia ilmiöitä ja ääriliikkeiden tukemista, ja meidän pitää olla hyvin varovaisia poliittisella kannalla mielestäni. On totta, että kansalaiset odottavat Euroopalta paljon, jopa liikaa. Me olemme paljon puhuneet laajakaistasta. Laajakaistan piti ratketa, kun Euroopan unionin piti kaikki laajakaista ongelmat äh, ratkaista joka paikassa, mutta ihmiset eivät maaseudulla vieläkään ole saaneet äh, ähm, laajakaistaa käyttöönsä. me olemme paljon keskustelleet äh, hyvin paljon muistakin hankkeista, hyvin paljon myöhästymisiä on tapahtunut. Puhumme pk-yrityksistä, nuorisotyöttömyydestä, ympäristöstä ja siltikään – nämä asiat eivät ole muuttuneet positiiviksi tuloksiksi alueilla. Meidän täytyy tässä puoliväliarvioinnin yhteydessä todeta, että Euroopan unionin talousarvio on aivan riittämätön ratkaisemaan kaikkia näitä suuria ongelmia, joita meillä on. Meidän täytyy taata talousarvio, joka on todellinen talousarvio. menetty, muistuttaa myöskin tietyistä perusperiaatteista, universaalisuudesta, vuotuisuudesta, johon liittyy maksujen ja sitoumusten järjestelmä. Ja tämän lisäksi myöskin meitä huolestuttaa eräs asia, se, että tämä Euroopan unionin budjetti ei ulkoistu niin kutsutusti. Eli Tarkoitan sitä, että talousarvion ulkopuolelle asetetaan eri varoja, joita ei demokraattisesti varvota. Monen kertaan on todettu nämä asiat, mutta meidän täytyy nyt saada jotain aikaan. Valiokunnan täytyy toimia, meidän täytyy saada enemmän aikaan myöskin veropetosten alalla. Ja tässä edustaja Manka puhui myöskin mm, rahapolitiikasta ja mm, herra Dragin helikopterista. onhan meillä kaikenlaisia kysymyksiä, joita voidaan esittää. Tiedämme, että EKP on täysin toi, riippumaton toimija, mutta voisiko herra Draghi tulla tänne kertomaan hiukan, mikä hänen ajatuksensa oli tällaisen helikopterin hankkiessaan? Meidän pitää olla tosissamme todellista budjettia harjoittaa mutta samaan aikaan myöskin rahapolitiikkaa tarkastella. Tässä edustaja Mankaan yhtyisin. Ehkäpä enemmän tekemistä on tälläkin alla. Kiitoksia. No niin, kiitos. Resursseista jos puhutaan, niin kyllähän me tarvitsemme paino, mm, kopiointikoneitakin. No, minä nyt tarkistan, onko joku jäänyt vaille puheenvuoro. Komissio on vedottu useassa puheenvuorossa. Onko sillä aikomusta tuoda jotakin hanketta pöydälle? Kyllä se pitäisi niin tehdä. Voitaisiinko saada vähän lisätietoa aikarajoista? Onko täällä joku, joka voisi puhua komission nimissä? Olkaa hyvä. Cool. Mikro, s'il vous plaît. Mikrofoni päälle, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, Kiitos eh, puheenjohtaja, esittelijät, arvon jäsenet. Komissio on nähnyt luonnoksenne ja lukenut sitä mielenkiinnolla. Ainoa, mitä voin tässä vaiheessa sanoa, on, että komissio on tällä hetkellä vielä tarkistusvaiheessa ohjelma ohjelmalta – Mitään päätöstä ei ole tehty, ei aikataulusta eikä sisällöstä. Ymmärrän, että vara, käsittääkseni varapuheenjohtaja on tulossa tänne valiokuntaan keskustelemaan tästä mietinnöstä, kunhan se on valmiimpi ja vakaampi, niin silloin, ja kun, kunhan poliittinen tilanne vakaampi, hän voi silloin myös tulla tänne puhumaan. Voilà. No niin. Eh bien, merci pour ces précisions. Kiitos näistä täsmennyksistä. Me nyt olemme hieman rauhoittuneita. Mutta ei nyt salulla liikoja. Eihän komissio pystynyt kuitenkaan antanut lisätäsmennyksiä, ne odottaa kesäkuun 23. päivään. Nyt olen sitä mieltä, että kollegat Thomas ja Olbrist ovat viettäneet erittäin miellyttävän iltapäivän, koska kohteliaisuudethan ovat äh, että Ne ovat olleet runsaslukuisia ja täysin yksimielisiä. Eli olen nyt rova Greslihan sanoi, että se, mikä, oli toivot, mikä on toivottavaa, mikä on mahdollista. Ja politiikanhan pitäisi toimia siten, että tehdään toivottava mahdolliseksi. Esittelijämme voinevat ehkä sanoa nyt tässä, miltä mikä on ehkä mahdollista ja toivottavaa ja onko kaikki toivottava mahdollista. Rouva Toma voi aloittaa. Kiitos. Kiitos näistä kohteliaisuuksista. Minä haluaisin kiittää ensinnäkin kaikkia kollegoja erittäin lämpimästi heidän antamastaan tuesta ja kiittää myös budjettivaliokunnan kaikkia yksiköitä, kaikkia poliittisia neuvonantajia, kaikkia ryhmittymiä, jotka ovat auttaneet meitä. Haluaisin reagoida hyvin nopeasti siihen, mitä tässä on nyt sanottu. Keskustelu on vasta alkanut ja on hyvä, että se on pitkä, monipolvinen ja se saa paljon sisältöä, sille annetaan paljon sisältöä. Sen takia, hyvä puheenjohtaja, annan teille päätöksen tehdä tässä. Minähän annoin teille valtuudet tästä mietinnöstä, mietinnön tekemisestä. Eli useampia reaktioita. Anteeksi, reagoin siihen, mitä nyt on, tässä on sanottu. En tiedä, olimmeko riittävän selkeitä tekstissä. Totta kai aina sitä voi parantaa. Ja me luotamme teidän tarkistuksiinne kestosta. Edustaja Fernandes puhui siitä ainakin. Jos me yrittäisimme sovittaa yhteen viiden vuoden mandaatin vaatimukset, parlamentilta ja komissiolta, mutta myös vaatimus näkyvyydestä toimijoille, yrityksille, yliopistoille, tutkimuskeskuksille. Myös ja alueviranomaiset, jos me ajattelemme kohesiopolitiikkaa, niin me olimme ehdottaneet tätä yhteisehdotusta, eli siis viisi vuotta jotta voisimme antaa hyviä vastauksia, mutta 5 plus 5 todellisessa 10 vuotta puolivälin tarkistuksen arvioinnin kanssa. Se todella ehkä vastaa myös toiseen kysymykseen, jossa kun puhutaan kohesiopolitiikasta, mutta emme maininneet kaikkia politiikkoja, koska mielestämme kaikkia niitä ei voi samalla tavalla mittauttaa tarkkaan ehdottomiksi pitkällä aikavälillä, mutta sen takia tämä sekoitus, koska me pyrimme vastaamaan kaikkiin vaatimuksiin, mitä edustaja Depre sanoi, ihan kaikkea mitä hän sanoi, mutta haluaisin reagoida johonkin hänen sanomaansa. Yksi A-otsakkeesta te puhutte te puhutte myös 29 sisällöstä, mutta teidän tarkistuksen jälkeen tullaan lisäämään täsmennys horisonttista 2020 ja verkkojen Euroopasta. Mutta haluaisin palata vielä tähän strategiaan, joustoon ja kattosummiin. Todellakin kysymys, josta keskustelimme runsain mitoin, ja se on hyvin ongelmallinen. Sen takia pitää vastata. Ranskassa sanotaan, että vastaa vähän niin kuin normandialaiset, eli vähän sekä että kun keskustelemme komission kanssa, niin silloin tulee esille se asia, että joustavuus on totta kai hyödyllistä ja tarpeellista, mutta se on myös synnyttänyt joitakin ongelmia ja riskejä. Pitää sisällä vaaratekijöitä esimerkiksi sen, minkä edustaja Fernandes otti esille. Se oli erittäin hyödyllistä Junckerin ohjelmalle joustavuus, mutta samalla sillä siinä vähän leikattiin pois eri ohjelmista ja näin ei olisi saanut käydä. Meidän, jos, kerran, jos me ajattelemme MFF uudelle, usealle vuodelle, niin silloin todellakin täytyy saada sovelluksille riittävästi marginaalia, sopeutumisille riittävästi marginaalia, mutta jos ajattelemme otsakkeita kolme ja neljä, myös yksi A, niin kuin edustaja Depre mainitsi, ja edustaja kolme, että ne ovat prioriteetteja, jotka, jotka kaikki hyväksyvät. Ja, mutta joka tapauksessa Investointi on yksi prioriteeteista, nuorisotyöttömyyden vastainen taistelu on yksi niistä. Kysymys maahanmuuttajien vastaanotosta on myös prioriteetti. Ulkoiset maat suhteutettuna tähän sekin on prioriteetti. Ainakin näissä otsakkeissa olihan itsestään selvänä se e, tullut esille, että, että joustavuus liittyisi johonkin häilyvään tilanteeseen, vaan hyvin pysy, pysyväksi muuttuneeseen tilanteeseen. Ja sen takia haluaisin vastata ää, äh, edustaja Debrelle, jos todellakin, jos, jos kyllä keskustelu pyörii näiden tekijöiden keskellä. Se on itsestään selvä, jos puhumme joustovälineistä. Siitä ei paljon niin puhuttu, mutta kyllä se on tärkeä keskustelu tuloillaan. Haluaisin vastata myös poliittiseen kysymykseen. Käytetäänkö Euroopan varoja hyvin? Onko EUn budjetti hyvä instrumentti? Olin vastaamassa, vastaamaisella tähän usein vastaus on se, että mehän teemme omat poliittiset valintamme. Eli itse asiassa pro-eurooppalaiset ovat sitä mieltä, että EU-budjetti on tehokkaampi pakolaisten vastaanottamisessa tai rajapolitiikassa tai turvallisuudessa kuin olisi pelkästään jäsenvaltion kansallinen budjetti. Eli näin voitaisiin ajatella sitten tois, taas toisinpäin, että kansallinen budjetti on joskus paljon tehokkaampi näissä samoissa asioissa. Meidän on pakko käydä tämä keskustelu läpi, mutta joka tapauksessa on muutama pikkuseikka, vaikka ette ehkä ole hyvin, hyvin pro-eurooppalainen. On kuitenkin ehkä pakko myöntää, että on muutama maa, jotka ovat maahantulo paikkoja näille pakolaisille. Ei se ole ihan oikeutettua, että näiden kyseisten maiden kansalliset budjetit joutuvat selviytymään maahanmuuttovyörystä koska siinähän on tavallaan, he ovat portti EUn. Kyllä nyt tässä tarvitaan vähimmäissolidaarisuutta EUssa, jotta nämä kyseiset maat selviytyvät maahanmuuttajamäärästä. Näitäkin pitäisi ehkä vielä tarkastaa uudestaan näitä keskusteluja, mutta ainakin tällainen lähestymistapa pitäisi olla EUlla, jos me haluamme selvitä tästä kunnialla. Vastaukset eivät ehkä aina ole ihan samat. Puheenjohtaja, ihan viimeinen asia. Tässä mielessä me olemme siis tästä jo keskustelleet. Me päätimme edustaja Olbrechtin, Olbertin kanssa tästä, että emme ota esille kysymystä euroalueesta ja sen tehokkuudesta. Ei vain sen takia, koska siitä on, on tekeillä mietintö, se käsitellään muualla, mutta aihe, me haluaisimme pysyä aiheessa – se on MFFn tarkistus ja me toivomme, että voimme todella pysyäkin tässä asiassa myöskin tarkistustenne kerran. Minu, minua kutkuttaa ajatus. Minä haluaisin sanoa, että tämä on kyllä suunnitelma A. Jos, jos mitä Rova Gressle sanoi, jos tämä suunnitelma epäonnistuu, jos me emme pysty pysty toteuttamaan toivottua niin silloin suunnitelma B-euroalue tulee sitten vahvemmin esille. Mä. Kiitos edustaja Toma, kun on kyse maahanmuuttokeskustelusta. Muistutan, meillä on erittäin tärkeä kuulemistilaisuus 15. kesäkuuta. Libe Afet valiokuntien kollegojemme kanssa. Eli silloin voimme varmasti saada vastauksia. Kun on kyse euroalueen budjetista, meillä on huomenna aamulla yhteiskokous kello yhdeksältä. Nimenomaan voisimme silloin keskustella, mikä voisi olla euroalueen budjetti. Edustaja Olbrist. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt rohkaistua ja käyttää Puolaa, kun tässä Portugalin kollegat ja muut puhuivat jo omaa kieltään.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 Olemme kuulleet, että komissio odottelee tuloksia Brexit-kansanäänestyksestä. Ja saamme komission ensimmäiset reaktiot vasta tämän kansanäänestyksen jälkeen. Tiedän, että paljonkaan ei tapahdu budjettirintamalla ennen tätä. Uskoakseni tarvitsemme poliittisen julkilausuman komissiolta ja varmasti saamme sen päivää kansanäänestys äänestyksen jälkeen. Emme tiedä, mitä komissio ajattelee talousarviosta, mutta se ei vaikuta haluavan vastaava meidän hankkeeseemme ennen kuin kansanäänestyksen tulokset ovat Britanniassa selvät. Haluaisin kiittää teitä vielä kaikista näistä kehuista. Emme halua sitä, että kaikki ovat samaa mieltä. Sehän tarkoittaisi vain sitä, että tämä mietintö on liian yleisluontoinen, että kaikki voivat olla sen takana tulkitsemme viestinä niin, että olemme tehneet työmme hyvin ja kunnolla tähän asti, mutta mietinnössä varmaankin selkeitä poliittisia kantoja halutaan ottaa. Haluaisin edustaja Kolmelia kiittää aina. Olen väitellyt talousarvion lähestymistavasta hänen kanssaan. Hänellä on hyvin erilainen lähestymistapa kuten edustaja Sannillakin, mutta ne ovat aivan selkeitä, avoimia lähestymistapoja. Ne ovat niitä tapoja, joihin meidän pitäisi poliittisessa keskustelussa keskittyä. Haluaisin teitä kiittää. Teidän kantanne ovat hyvin avoimet ja voimme lähteä keskusteluun niiden pohjalta. Yksi asia vielä, Janos Lewandowski mainitsi jotakin hyvin tärkeää. Miksi meillä on talousarvion puoliväliarviointi? ennen kuin tämän ohjelmakauden toinen jakso on edes päättynyt. Puoliväliarviointihan tehdään kolmen ja puolen vuoden jälkeen. Eli tämä tarkoittaisi sitä, että kyseessä olisi vuoden 2017 puoliväli, mutta meidän täytyy muuttaa, että komissio tulee esittelemään vuoden 2017 loppuun mennessä uutta ohjelmakautta varten uuden monivuotoisen rahoituskehyksen luonnoksen. Ja komissio on valmistelemassa tätä asiakirjaa tämän vuoden loppuun mennessä, eli itse asiassa ennen kuin nykyinen monivuotinen rahoituskehys on edes puolivälissä. Esittelijät ovat sitä mieltä, että tämä osoittaa, että meidän täytyy tehdä puoliväliarviointi ennen kuin MFF on itse asiassa puolivälissä, mahdollisimman aikaisin siis. Tässä tilanteessa kuitenkin on vaikea tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Kaikista huolimatta talousarvion täytyy ottaa huomioon muutoksia myöskin kauden käynnissä ollessa. Esimerkiksi tarvitsemme, kun me yksinkertaistamista. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että meillä on seikkoja, joiden mukaan me arvioimme yksittäin yksittäisiä politiikkoja. Olemme esimerkiksi sopineet, että monia delegoituja säädöksiä otettaisiin käyttöön. Osa niistä on valmistelussa, osa niistä on julkaistu, mutta me olemme nyt hyvin myöhässä. Vasta pari, kolme kuukautta sitten delegoituja säädöksiä saatiin julki. Tämä tarkoittaa sitä, että kentällä ihmiset eivät ole voineet toteuttaa ohjelmia. He eivät ole saaneet kaikkia tarvittavia tietoja voidakseen toimia. Me puhumme tässä yksinkertaisesta yksinkertaistamisesta. Me emme puhu siitä, että pyrkäisimme varanhoitoasetusta kumoamaan. Me puhumme siitä, että määrittelisimme tämän takapainoitteisuuden. Meidän täytyy yksinkertaistaa näitä hyvin monimutkaisia asetuksia, koska ne jarruttavat nyt toimintaa. Meidän pitää tehdä tämä, että pääsemme itse luomastamme ansasta ulos. Sitten vielä yksi kysymys. Edustaja Maragall tiedusteli, miksi emme saa lukuja käyttöömme. Me olemme nyt vuoropuhelun alussa. Molemmat meistä esittelijöistä, jotta emme voi vielä antaa tarkkoja lukuja. Emme voi teille antaa täsmällisiä lukuja juuri nyt. Me odotamme komission arvioita. Komissiohan on se taho, joka tekee laskelmat ja antaa arviot. Jos me ryhtyisimme nyt toimiin liian nopeasti, meille kerrottaisiin, että olemme liian kunnianhimoisia, emme edes tiedä, mistä puhutaan. COP21-kokoukseen liittyen meidän tietojemme mukaan kokonaiskuluarviota ei vielä ole olemassa. Heti kun saamme nämä tiedot, otamme ne mukaan arvioomme. Olemme kuitenkin vielä sellaisessa poliittisessa vaiheessa, jossa meillä ei ole selkeitä tosiasioita eikä kaikkia lukuja käytössämme. Tämän kyllä myönnän. Kiitoksia. Claire. Kiitos edustaja Brist. Näin ollen olemme saaneet tämän keskustelun päätökseen. Äärimmäisen antoisa keskustelu. Minä ainakin vuoden kesäkuun loppuun meillä on mahdollisuus vielä olla yhteydessä komission rouva Toma edustaja Olbricht varmasti ja jokainen teistä myös ei voi sitten sanoa, etteikö olisi kuullut siitä, että komission pitäisi puhua järkeä ja antaa meille nyt omat ehdotuksensa. Painostusta pitää lähteä harjoittamaan, eli tämä on nyt ihan selkeästi sanottu. Kiitos vielä kerran esittelijöille ja vielä kaikille muille. Nyt me pyydän Rouva Jäätemäki, jos hän tulee kertomaan meille tästä tekstistä Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Mori Global. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin käytän omaa kieltäni. Siis Ranska hakee tukea Euroopan globalisaatiorahastosta kuljetusalan yrityksen Mori Global SAS-yrityksen irtisanomille työntekijöille. Ja Ranska on jättänyt tämän hakemuksen viime vuonna marraskuussa. Tukeen oikeutettuja edunsaajia on yhteensä yli 2000 ja irtisanomiset jakautuvat koko Ranskan alueelle – Työllistämistoimiin käytettävä summa on yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa ja tähän haetaan globalisaatiorahastosta 60 prosentin tukiosuutta eli noin 5,1 miljoonaa euroa. Ja nämä työllistämistoimet on jo aloitettu. Tämä nyt käsiteltävä hakemus on jatkoa vuonna 2013 Ranskan toimittamalle EFG-hakemukselle, koska silloin konkurssiin meni Mori, en tiedä osaanko nyt tätä oikein lausua, Mori Ducros-niminen yhtiö, jonka yli 4000 irtisanottua työntekijää ovat nyt tämän, tämän saman hakemuksen kohteena, koska tämä Mori Global, joka nyt hakee, työllisti nämä 2132 henkilöä, jotka siis ovat jääneet työttömäksi ja heille, heille haetaan sitä tukea. Ja yhtiöiden vaikeuksien voidaan katsoa olevan seurausta globaalista rahoitus- ja talouskriisistä. Ja kriisin seurauksena maanteiden tavarakuljetus yli kolme ja puolen tonnin painoisilla ajoneuvoilla on laskenut. Eurostatin mukaan koko EU-alueella 13, yli 13 prosenttia, Ranskassa vielä enemmän. Puheenjohtaja, komissio olisi voinut mielestäni toimittaa tietoja aikaisemmin tämän myönnetyn rahoituksen vaikuttavuudesta. Erityisesti, koska nyt suunniteltuja työllistystoimia toteuttavat ihan samat palveluntarjoajat, jotka ovat toteuttaneet myös tämän aikaisemmin myönnetyn rahoituksen ja siis toimineet työllisyystoimien toteuttajina. Komission mukaan ehdot tuen saamiselle täyttyvät ja uskon kyllä, että parlamentti voi hyvin yhtyä tähän kantaan. Odotan kuitenkin mielenkiinnolla näitä amendmenttejä, jotka tulee siis jättää toukokuun 10. päivään mennessä. Mutta puheenjohtaja ehkä itse tietää tästä ranskalaista asiasta vielä enemmän. Kiitoksia. Merci. Merci pour... Kiitos teidän esityksestänne. Tilanne kuljetussektorilla on erittäin vaikea. Eurooppalainen EUn kuljetussektori ei ole vielä toteutunut koko laajuudessaan ja tämä on aivan erityisongelma ja me olemme voineet todeta, kuinka hajasijoitusta on tapahtunut nimenomaan suuryritysten toimesta – Eli maantiekuljetusyritykset hajasijoittavat muualle. Ajattelen tässä erityisesti Bulgaria ja Romania. Te halusitte ehkä kuulla reaktioita kollegoilta Edustaja Donano on täällä jo ensimmäisenä haluamassa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin tämä on sellainen äh, tapaus, jonka tunnen erittäin hyvin. Minä olin Mori Ducro asiassa esittelijänä samoissa olosuhteissa aikaisemmin. Tämä osoittaa, että Mori Global, joka on Mori Ducron pohjalle luotu toimija, ei ole voinut täyttää tavoitteitaan. Se ei ole niitä täyttänyt, sillä todellakin koko sektori, koko kuljetussektori on vaarassa. Euroopan tasolla sektori on supistunut, mutta kuten äsken kuultiin, tämän lisäksi jokaisen maan työlainsäädäntö vaikuttaa kilpailutilanteeseen ja ainakin ranskalaiset tila- toimijat ovat sellaisessa tilanteessa, että eivät enää pysty toimimaan markkinoilla. Minä olin äh, maatalousvaliokunnassa hiljattain, siellä puhuttiin äh, tasapuolista kilpailuolosuhteista ja Unkarin kollega sanoi, että siellä tuottajat saavat neljä kertaa vähemmän korvauksia kuin muualla. Tämähän on suuri ongelma Euroopassa. Liikennesektorilla ongelma on aivan sama ja mielestämme on tarpeen yhä jatkaa työtä sen ratkaisemiseksi. Tiedän, että tästä on keskusteltu hiljattain, mutta hyvinkään paljon neuvostossa ei päästy eteenpäin. Meidän pitää siis ajaa komissiota ja neuvostoa eteenpäin, jotta he jatkaisivat tämän fiskaalipolitiikan tasapainottumisessa. Mori Global on tietenkin globaalin kilpailun uhri, mutta se on myöskin työväkka, työlainsäädännön uhri Euroopan tasolla hän haluaisin liitata myöskin sen, että me tiedämme, mitä tulee tapahtumaan. Olisi hyvä, että Euroopan unioni voisi auttaa erityisesti PK-yrityksiä tekemään töitä innovaatioiden parissa jo etukäteen. Tästä olen puhunut aikaisemminkin muiden osalta. Tämä on kuitenkin hyvin tärkeää. On hyvä, että nyt Mori Global-yritystä pyrimme auttamaan, mutta meidän pitäisi ennakoida tämän lisäksi ennakoida näitä ongelmia nimenomaisesti ja tätä globaalia kehitystä, joka aiheuttaa sen, että me emme enää voi samantyyppisiä tuotteita tuoda markkinoille kuin 50 vuotta sitten ja toimia samassa olosuhteessa. Kiitoksia. Onko muita kommentteja, muita huomioita? Minä tässä nyt sitten puhun itse, jos puhumme Maantieliikenteestä ei voi puhua myöskään maailmanlaajustumisesta. Tämä on, yle, tämä on Euroopan sisäinen rahasto, eikä missään nimessä ehkä globalisaatiosta sinällään kyse. Ehkä meidän pitäisi nyt lähteä semantiikan tielle uusi tarkistus tähän, koska maantiekuljetus, maantieliikenne on Euroopan sisäistä, se on Euroopan sisäinen asia. Tässä nimenomaan halutaan käyttää varoja Eurooppaan ajatellen, eikä maailmanlaajuistumista ajatellen. Nyt pyydän myös meidän esittelijää tekemään loppuyhteenvedon, jos sopii. Tout est dit. Kaikki on sanottu. Hmm? Tarkistukset siis toukokuun 10. päivän mennessä kello 12 ja me 23 toukokuuta otamme kantaa tässä, tähän tässä valiokunnassamme, joka sitten käsiteltäisiin täysistunnossa siitä kahden päivän kuluttua. Nyt käännän Rouholmajerin puoleen. Oletteko te vielä sitä mieltä, että äänestyksen suhteen te halusitte ehkä luopua siitä, koska halusitte lisätietoa, kattavampaa, täydentävämpää tietoa? Also, lieber Vorsitzender, ich habe mich also in... Hyvä puheenjohtaja, Minulla oli juuri kolme päivää aikaa kaikkiin näihin asioihin, noin 200 sivua. Kolme päivää aikana nämä 200 sivua käydä lävitse. Ja sanon nyt ihan avoimesti, sanoinkin sen juuri komissiolle, minä pyydän tähän pidennystä 23. toukokuuta asti niin, että me voimme työstää tätä, koska täältä puuttuu myös informaatiota ja sanoin tämän juuri komissiolle, että Merodin rakennuksista ei ole kaikkea informaatiota ja neuvotteluihin on nähtävästi ot, ot, tullaan ottamaan kolmas rakennus mukaan, eikä tässä ole mitään selitystä miksi. Ja mm, tässä on 8 prosentin marginaali, joka on tässä sopimuksessa hieman omituinen. En, en, minä en ymmärrä tätä ollenkaan. Siis kolmessa päivässä tämä oli ihan mahdotonta kahlata lävitse tätä kaikkea. Sen vuoksi minä todellakin haluan esittää vielä komissiolle kysymyksiä ja esimerkiksi SND-kollegoilla ei ollut mitään mahdollisuuksia ja Dupreillä liioin ei, joten siksi minä pyysin komissiolta, että me päätämme kahden viikon pidennyksestä Eli päätetään suoraan vain se. Ja jos äh, ei sitten tarvitakaan mitään lisätietoja tai muuta, mutta kuitenkin pyydetään tämä kaksi viikkoa äh, lisäaikaa. Sitten tässä toisessa äh, oli hieman enemmän aikaa. Tämä oli tämän Karlsruen yhteistutkimuskeskuksen rakentaminen. Tätä on suunniteltu kuusi vuotta ja se on äh, tällaisessa ydintekniikkaturvallisuusmenettelyssä, äh, äh, koska tässä on kysymys turvallisuusalan tutkimuksesta. Ja Karlsruessa on tällainen keskus, ja sen vuoksi siis nämä laboratoriot siellä ovat hyvin vanhoja ja ne on saatava ajantasaistettua nykypäivän ydintutkimus tutkimusta vastaavaksi ja niiden täytyy olla pommin kestäviä ja niin edelleen. Siellä on neljä laboratoriaa ja on välttämätöntä, että ne uudistetaan. Budjetillisesti tällä ei ole mitään ongelmia, koska tämä on tämän yhteisen tutkimuslaitoksen omista varoista ja jäsenvartioiden varoista, jotka ovat mukana tässä. Eli muut maksavat tämän, eli 23. 23 päivä asti me voimme tutustua vielä näihin asiakirjoihin ja sitten 23. päivä meidän täytyy varmaankin voida ö, sanoa kantamme. Mikäli ö, niiden täytyy käyttää jotakin muuttuu ydintutkimus oikeudellisesti, he tulevat kertomaan sitä välittömästi, jos he tarvitsevat lisärahaa tai jotain, mutta tämä on ihan hyvin tut- mietitty ja tämän pitäisi toteutua ilman lisärahoja. Itse asiassa he ovat toimineet tähän asti jopa alle budjettinsa. Merci, Madame Kiitos, Rova Holmeier, teidän toiveistanne ja siitä näppäryydestä, kuinka te olette selviytyneet tästä suunnattomasta urakastanne yksityiskohtaisesti Merodin rakennuksesta. Varmasti saatte tukea tälle kahden viikon lykkäyspyynnöllenne, koska kyllähän varmasti jokainen haluaa myös perehtyä näihin termeihin, ja se on mielestäni hyvä parlamentaarinen menetelmä ottaa vähän lisäaikaa pari viikkoa, jotta voimme sitten ottaa asian kantaan täysin tietoisena. Äh, onko valiokunnalla jotakin tai sanottavaa vai lykkäämmekö asiaa kahdella viikolla? Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää huomioon yksinkertaisesti siihen, että erityisesti näitä kahta Brysselin rakennusta koskevaa tapaus sen osalta sopimus voitaisiin 15. toukokuuta allekirjoittaa. Tämä teksti on nyt 11. huhtikuuta saatu ranskaksi, jos vo- ja sitten 23. tai 24. toukokuuta meillä on vasta seuraava kokous. Voisi, olisi siis hyvä, jos seuraavan kerran kirjoittaisiin enemmän huomiota aikataulukysymyksiin. Ähm, jotta aika olisi enemmän näiden tapausten parissa. Kiitoksia. Kiitos, Rova Holmajor vielä. Komission vivi. Niin, minä sanon tämä nyt ihan nätisti komissiolle, että mitenpä olisi, jos te ihan äh, aikataulun mukaisesti toimittaisitte meille näitä papereita, koska 11. Äh, huhtikuuta komissio oli myöhässä ja me saimme nämä paperit vasta viime tiistaina. Eli ei kollegoilla ollut edes mahdollisuutta minun lisäkseni edessä vilkaista näitä papereita, joten pyydän todellakin, että komissio toimittaisi meille nämä paperit. Ja jos sitten komissio toimittaa meille tällä tavalla paperit äh, yhtenä nippuna sitten ja etsikää itse sieltä, mitä te haluatte, niin ei käy. Ja ihan rehellisesti sanoen, me emme täällä viivyttele, vaan tähän asti se on kyllä ihan komissio, joka ihan itse on tuolla viivitellyt Ja äh, ACDCn äh, puheenjohtaja se, se virasto ei ole vielä edes toimittanut mitään. Ja toimitusjohtaja sanoi, että, että koska me emme ole käsitelleet tätä, niin se katsotaan mm, hyväksytyksiä. Minä en missään nimessä halua tätä. Kyllä minä nyt haluaisin ainakin nähdä, mitä me hyväksymme ennen kuin me hyväksymme. Eli jos senkin voisi pidentää kahdella viikolla, koska me emme ole saaneet sitä edes näppeihimme. Haluaisin edes vähintään vilkaista sitä. Kiitos. Minulle sanottiin, että edes me saimme vasta Kolmannen hankkeen, eli meillä on vastuumme. Kyllähän me nyt tarjoamme palvelujamme niin paljon kuin voimme komissiolle, mutta kyllä tässä nyt on välttämätön määräaika, jonka mukaan voimme tehdä ihan kiitettävästi työtä. Löytyykö tässä nyt riittävästi aikaa? Ehkä pari viikon päästä voisimme kokoontua uudestaan. Onko se mahdollista? jotta voimme todella pitää kiinni aikataulusta ajatellen toukokuun 15. päivää. Meillä on kaksi lisäviikkoa nyt tässä. Niin siis meillähän on ai- määräaikoja tiistaille. Ja sitten äh, itse asiassa meillä oli tuonne toukokuullekin aikoja, joten siihen vielä kaksi viikkoa, niin se menisi jo, voisi mennä jopa jo tuonne kesäkuun puolelle. Mutta ei, minä vaadin nyt vain tästä päivästä tätä kahden viikon pidennystä sen vuoksi, että komissio ei ole toimittanut meille niitä papereita. Me emme ole voineet käsitellä näitä papereita, joten 15. toukokuuta, joten komission pitäisi nyt todellakin saada jokin päivämäärä ilmoitettua minulle, koska he ottavat toimittavat minulle nämä paperit. Toivon mukaan he kykenevät siihen. Vaikka No, olen tässä nyt hieman närkästynyt, koska kyllähän nämä tosi voinut ajoissa toimittaa. Je pense, je pense. Hyvä Holm, Rova Holmeijer, jos te ette olisi itse ilmaisseet tätä toivetta, niin voi olla, että monet valiokuntamme jäsenet olisivat kuitenkin ilmaisseet tämän toimeen, toiveen. Kyllä tässä tarvittiin todella teidän syvää vakaumustamme, jotta saitte meidät vakuuttuneiksi välttämättömyydestä äänestä jo tänä päivänä. Olen varma, että tässä kaikki sujuu parhain päin. Rauha Holmajer varmasti tulee varmaan kertomaan meille analyysinsä tuloksista ja sitten me toimimme sen mukaisesti. Ja seuraavalla kerralla jos voimme saada mahdollisimman nopeasti asiakirjat, niin se olisi oikean hyvän hallinnon mukaista. Nyt olemme pääsemässä loppuun esityslistaltamme tänä iltapäivänä. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin minä voin lopettaa kokouksen tältä iltapäivältä. Huomenna jatkamme kello yhdeksän yhteisellä kokouksella ekonvaliokunnan kanssa. Euroalueen budjettiluonnoksesta ja me jatkamme työtä varsinaisesti kello 10.45 samassa salissa. Yhteinen kokous Ekon valiokunnan kanssa pidetään THS-rakennuksessa 3.50 salissa. Kokous päättyy tältä illalta. Kiitos. Hauskaa iltaa teille kaikille.